julkilausuma liittyen ydinsulkusopimuksen vuoden 2015 tarkistuskonferenssi. Olkaa hyvä, Mokerin. Grazie, Presidente. Eh, let me first of all... Kiitos, puhemies. Kiitos ensinnäkin keskustelumahdollisuudesta. Se on minulle erittäin tärkeää, kun ajatellaan tulevaa tarkistuskonferenssia New Yorkissa 27. huhtikuuta alkaen 27. toukokuuta asti. Se on tärkein ydinsulkusopimusneuvottelu ja aseriisuntan neuvottelu. Ja kuulemisessa niin minä totesinkin jo lokakuussa, että tarkoitukseni on tehdä työtä tämän parissa paljon. Voin vahvistaa, että itsekin osallistun tarkoituskonferenssiin avajaisissa ja puhun siellä myös. Minä uskon, että Euroopan parlamentin roolikin on tässä keskeinen. Eli nyt olen väärässä, niin 2010kin oli niin, että Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselmaan, jotta pystyttiin muotoilemaan Euroopan unionin kantaa. Minä uskon, että on hyvä, että se jatkuu. Tämä on nyt ensimmäinen tilaisuus käydä jatkuvaa vuoropuhelua, että luodaan yhteistä näkemystä EU-ssa, täällä parlamentissakin. Kiitos myös kaikista niistä tilaisuuksista, joista meillä on ollut, jolloin hallinnon on kutsuttu myös keskustelemaan näistä. No, mitä tulee tämän vuoden tarkistuskonferenssiin, niin ehkä näkyvät ovat vähän kirjavat. Erilaisia näkemyksiä on olemassa, kuten tiedätte, täytäntöönpanosta 2010 suunnitelman pohjalta. Näkemykset on yhä vaikeampi saattaa yksin minä uskon, että siksikin on tärkeää olla unohtamatta muutamia asioita, jotka ovat alueellisia asioita, jotka edelleen olisivat tähdellisiä konferenssissa yhtäältä. Nyt käynnissä olevat neuvottelut Iranin kanssa. Euroopan, Euroopan unioni on niitä helpottamassa, minäkin, YK on päätöslauselman pohjalta voitaisiin osoittaa, että rauhanomainen ratkaisu Syyriassakin on mahdollista. Ja siitä olisi hyötyä kaikille. Vielä yksi tekijä, joka vaikuttanee myös tarkistuskonferenssin lopputulokseen, nimittäin joukkotuhaase keskustelu lähi osalta oli keskeisesti mukana 2010 suunnitelmassa ja nyt se ei ole toteutunut. Haluaisin kiittää ponnitteluistanne, peräänottomasta ponnistelustanne asian eteenpäin viemisestä. Toivottavasti tämä tuki johtaa siihen, että konferenssi toteutuu mitä pikimmiten. Mitä tulee ydinsulkusopimukseen aseellisontapuoleen, niin keskustelua on yhä enemmän käyty. Yleensä keskustelun tiimoilla, kun ajatellaan katastrofaalisia humanitaarisia seurauksia, joita ydinaseilla on. Merkittävä kansainvälistä keskustelua on hiljattain käyty myös Viinissä – Itävallan isännöidessä sitä. Me olemme miettineet myös oikeudellisia esteitä aseelle tai sitten toiset ovat astettaista lähestymistapaa ajaneet huomioiden nykyinen turvallisuusympäristökeskustelu jatkuu. en tiedä, että Euroopan unionissa on erilaisia jäsenvaltioita, erilaisia kantoja siis, erilaisia näkemyksiä. Minua rohkaisi ensinnäkin se, että Lontoon konferenssissa viisi ydinasevaltiota jatkoivat sitoumustaan tässä työssä, tähän työhön ja edelleen kehittävät myös vastavuorosta luottamusta, jotta päästään eteenpäin monenkeskisessä ydinaseriisunnassa. Minä uskon, että vaikka totesinkin, että olemme vasta muotoilemassa omaa muodollista kantaamme, niin konferenssissa pitäisi tulla esille näkemystä, mikä on sopimuksen rooli. Me olemme valmistelemassa tätä jäsenvaltioiden kanssa konferenssiin. Minä uskon, että vaikka jäsenvaltiot ovat kirjavia kannoltaan, on neutraalivaltioita, ydinasevaltioita ja niin edelleen, niin eiköhän nyt yhteinen kanta löydy, kuten aikaisemminkin on tapahtunut. Minä uskon henkilökohtaisesti, mutta tämä on EUnkin kantaa, että ylin sulkusopimuksen on oltava perustana ydinaseiden leviämisen estämisessä. Se on tärkeä perusta ydinaseen risunnassakin. Tärkeä elementti myös, kun kehitellään ydinvoima ratkaisuja rauhanomaisen tarkoituksen. Kuten tiedätte, me tuemme universalisointia ja yhdisulkusopimuksen kattavaa täytäntöönpanoa. Minä uskon, että tässä on jatkossakin edistettävä kattavampaa, tasapainoisempaa täytäntöönpanoa toimintasuunnitelmassa, joka hyväksyttiin 2010 tarkistuskonferenssissa. Toimintasuunnitelma on ollut meidän etenemissuunnitelmamme tätäkin konferenssia varten. Kuitenkin uskon, että on hyvä vedota kaikkiin ylisulkusopimusvaltioihin, että 2010 sitoumukset toteutettaisiin, että tekisimme kaikkemme, että konferenssi luo yhteistä näkemystä siitä, miten täytäntöön panna sitoumuksia. Tiedän, että aika ei kauheasti ole täällä nyt, mutta menen läpi joitakin yksityiskohtia Euroopan unionin kannassa siinä muodossa, kun se nyt on muotoutumassa, mitä tulee kolmeen pilariin sillä ehdolla, että kanta ei ole virallinen vielä, tämä yhteinen kanta, ja sitä ollaan vielä mokkamassa. Aseen riisunnasta puheen ollen meidän täytyy vahvistaa se, että meidän sitoumuksemme on jatkaa ydinaseen riisuntaa kuusi artiklan nojalla sopimuksessa ja korostaa tarvetta saada aika konkreettista edistystä, varsinkin vähentämällä ydinasevarastoja merkittävästi. Olemme iloisia siitä, että leikkauksia on tehty merkittävästi tähän asti huomioiden eri vastuut, joita jäsenvaltioilla on, joilla on suurimmat varastot. Ja on hyvä, että olemme saaneet Yhdysvalloilta ja Venäjältäkin tietoja START-sopimuksen osalta. Rohkaisen heitä miettimään ydinaseiden varastojen leikkaamista, oli kyse sitten strategisista tai muista käytetystä tai ei. Tämä on varmasti kaikkein haasteellisin puoli. Me olemme kiitollisia siitä, että konferenssissa halutaan jatkaa 2010 aloitteita, läpinäkyvyyttä, varmentamistoimenpiteitä ja raportointia. Me olemme sitoutuneet edelleenkin ydin sulkusopimukseen perustuvaan aseriisuntaan. Korostamme tarvetta monikeskisesti ponnistella ja eri elimissä käydä neuvotteluja, varsinkin aseriisuntakonferenssissa. Me olemme edelleen umpikujassa siltä osin ja varmasti se on häiritsevää ja myös vaikeasti hyväksyttävissä. Ehkä nyt olisi hyvä verota sen puolesta, että neuvottelut mahdollisimman nopeasti käynnistyisivät, että ne saatettaisiin myös päätöksen liittyen ydinaseihin tai muihin ydinammuksiin. Se, mikä minulle on erityisen tärkeää, missä olen ollut itsekin aktiivinen, on ydinkoekielto kattavassa muodossa. Se on erittäin tärkeää ydinaseen riisunnalle ja ydinsululle. Henkilökohtaisestikin aion jatkaa työtä tämän parissa, että se tulisi voimaan. Se on tärkeällä sijalla, siis en tietenkään minä yksin, vaan EU sitä myös ajaa. Tätä tavoitetta pyritään viemään eteenpäin diplomaattisin keinoin, mutta myös taloudellisen keinoin. Me olemme merkittävästi antaneet rahoitusta järjestöille sitten 2006 vuoden. Haluaisinkin kiittää Euroopan parlamenttia annetusta tuesta CFSPlle yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta. Kuten totesin, olen ollut henkilökohtaisesti aktiivinen ja olen jatkossakin, kun ajatellaan vuoropuhelua eri jäsenvaltioiden kesken, koska tässä tarvitaan vielä muutama ratifiointi ennen kuin asia tulee voimaan. Sitten ydinsulusta puheen ollen olemme sitä mieltä, että haasteita paljon on edelleen, se nyt on ilmeistä ja, ja siihen täytyy päättäväisesti puuttua, jotta uskottavuus säilyisi, kuten myös tehokkuus ydinsulkusopimuksessa. Minä korostaisin, että päävastuu on YK on turvaneuvostolla rauhan säilyttämisessä, mukaan lukien noudattamatta jättämisessä. En mainitse yksittäisiä tapauksia, mutta jos halutaan, niihin voidaan palata vielä yksityiskohtaisemmin, jos puheenvuorossa niitä esille tulee. Mitä tulee rauhanomaiseen käyttöön ydinenergian osalta, niin me annamme tukemme EU-sta kaikkien osapuolten oikeudelle kehittää, tutkia ydinenergiaa rauhanomaiseen tarkoitukseen ilman syrjintää ja sopimusten nojalla. Aivan lopuksi Viimeisenä, mutta vähimpänä mainitsisin ydinturvallisuuden. Minä uskon, että ydinturvallisuushuippukokousprosessi on tärkeää jatkossakin. Olen henkilökohtaisesti seurannut sitä aikanaan parlamentin jäsenenä ja myös ministerinä. Mielestäni se on tärkeässä asemassa, jotta voidaan ydinterrorismin uhkaa vähentää. Se on edelleen olemassa. Ja varsinkin jos ajatellaan ydinmateriaalien aiheuttamaa uhkaa. Ne Olemme sitoutuneita tukeen sille, joka annetaan IAEllä myös rahoituksen kautta EUlta ydinturvallisuusrahastoon. Tukemon on ollut merkittävä 40 miljoonaa. Ja siitäkin esittäisin kiitokseni Euroopan parlamentin tuelle. Kiitoksia kovasti. Odotan mielenkiinnolla ajatuksianne. Grazie. Kiitoksia varapuheenjohtaja Mogherini ja sitten keskustelu. Eri ryhmien edustajat ensin. Kansanpuolueen puolesta edustaja Gaaler, kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Korkea edustaja, kiitän lämpimästi teidän lausunnostanne ja uskon, että tämä tässä asiassa meillä on hyvin laaja konsensus. Tällä parlamentissa on hyvin tärkeää, että tämä konferenssi saa myös meidän eurooppalaisen yhteisen tuen ja tässäkin asiassa olemme yhteis- yhteisessä voimakkaita. Toivon, että neuvotteluissa Iranin kanssa pääsemme sopimukseen. Me tuemme tässä täydestä sydämestämme 3 plus 3 ryhmän työtä ja ponnisteluja ja uskon, että jos me sillä alalla pääse, siinä asiassa pääsemme jonkin tulokseen, tämän maan kanssa, niin silloin että kaiken kaikkiaankin tämä, äh, tämä ydinsulkuprosessi tulee äh, äh, saamaan tästä lisää tuulta taakseen. Pohjois-Korea myös ydintestit, atomit ydintestit ja testikielto. Tämähän maahan ei pidä kiinni tästä, se on arvaamaton maa. Siksi onkin tärkeää kiinnittää eri, olla kiinteässä yhteydessä tältä osin Kiinan kanssa kanssa, jotta sitten Jongjongin herrat saadaan pidettyä aisoissa. Pelkään, että, että yhdessä kohdassa, kun luodaan kannustimia, niin olemme kokeneet huonon esimerkin liittyen Venäjään ja Ukrainaan tässäkin yhteydessä koska Budapestin sopimus vuodelta 1994, siinä oli yksi keskeinen kohta, että Ukraina luopuu ydinaseistaan ja vastapainona sille, että että USA ja Venäjä ja Iso-Britannia takaavat sen rajat. Ja nyt niin kuin Venäjä tässä tapauksessa käyttäytyy, ei ole tietenkään mikään kannustin sellaisella maalla joka luopua ydinaseista. Pikemminkin päinvastoin se vaikuttaa myös sillä tavalla, että monet maat harkitsevat, että eikö olisi, tämä olisi parempikin vakuutus pitää ydinaseita. Se ei voi olla meidän itseemme mukaista ja tästä syystä meidän pitäisi toivoa, että Venäjä on, palaa jälleen rauhaan tähtävään tielle Euroopassa. Kiitos. SD-ryhmän puolesta Rova Anna Gomes, olkaa hyvä. Sinallon 70 anos sobre as catástrofes de Hiroshima e Nagasaki. E desde que temos o Tratado de Não Proliferação, apesar... Nyt meidän, meidän täytyy muistaa 70-luvun jälkeen jälleen Hiroshima ja Nagasakia on kuitenkin, äh, kun ajatellaan niitä maita, äh, joilla on ydinaseena ja se lukumäärä on kasvanut, ja siksi meidän täytyy toimia sen puolesta, että ydinsulkosopimus äh, voi poistaa maailmanlaajuisesti ydinaseet. Se on kiireistä, kiireinen asia. Meillähän on strateginen konflikti Euroopassa, ja, ja ydinsodan vaara näyttää olevan vaarallisempi kuin aikoihin kun ydinasevaltio Venäjä, eli Venäjä e, kieltäytyy noudattamasta Budapestin sopimusta. Meidän täytyy ajatella myös lähi itä ja Pohjois-Afrikkaa ja kaikenlaisia organisaatioita, jotka toimivat tällä saralla. Meidän täytyy sanoa, mitä täällä tapahtuu. Ydinaseilla ei ole mitään, eivät ole osoittaneet mitään pelotusvaikutusta. Oikeastaan tämä ydinaseen leviminen ruokkii itse itseään ja ydinsulkusopimus täytyy saada myös Intian ja Pakistanin ja Korean tukemaksi. Ja varsinkin Pohjois-Korean pitäisi liittyä tähän sopimukseen ja myös IAEAhan. Meillä on viisi vanhaa ydinvaltaa niin kauan kuin niiden ydinarsenaali on olemassa, niin muilta ei voida vaatia aseista riisuntaa. Ja tämä on, nythän on niin, että uudet valtiot eh, kieltäytyvät liittymästä ja kieltävät myös liittymästä kansainvälisiin sopimuksiin, eh, esimerkiksi Pakistan, eh, Israel ja Iran. Ja jotta ydinsulkusopimus toimisi, niin on tärkeää, niin kuin korkea edustaja sanoi, että myös että näitä olemassa olevia sopimuksia noudatetaan. Seuraavassa konferenssissa on välttämätöntä, että että me saamme lisää jäseniä tähän sopimuksiin, jotta ja voimme olla dialogissa asianosaisten maiden kanssa. EUn täytyy käyttää diplomaattista voimaansa, jotta maailmanlaajuisesti myös energiakaupassa voitaisiin kehittää tätä sopimusta yhtenä välineenä ja niin, että se on luonteeltaan sitova. Meidän täytyy toimia tällä tavalla. Kiitos ECR-ryhmän puolesta. Jan Bajki, minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että olen hyvin vaikuttunut teidän kestävyydestänne ja siitä, että olette täällä täysistunnossa mukana vielä toisenkin päivän. Paljon kiitoksia tästä. Nyt haluaisin sanoa, että ydinsulkusopimus on ainut sopimus, joka keskittyy ydinaseiden leviämisen estämiseen. Meidän täytyy keskittyä myöskin islamilaisen valtion, islamilaisen ääriliikkeen eteneminen ja se, että nämä aseet saattaisivat päätyä heidän käsiinsä meidän tulee uudelleen arvioida tilannetta, sillä kyllä todellakin nämä aseet ovat suuri uhka ihmiskunnalle, mutta myöskin hyvin tärkeitä kansallisen turvallisuuden osalta. Ne takaavat rauhan ja turvallisuuden monissa maissa ja siksi meidän täytyy varmistaa ydinasevarasto ja aseriisunta täytyy tehdä vain askel askeleelta samalla tukien rauhanomaista ydinteknologian käyttöä. Minä nimittäin uskon, että tämä on puhtaita teknologiaa olemassa ja ydinvoimalat ovat es- esimerkki tästä. Koen puolesta löysin puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Kysynpä vain, miksi tämä äh, parlamentti sitten ylipäätään käy keskustelun vain tästä ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssissa ja miksi ei tästä asiasta tehdä päätöslauselmaa tästä, tärkeä, tästä tärkeästä asiasta. Se olisi ollut tärkeä merkki. Ydinsulkusopimus oli, johdo, oli seuraus siitä, kun USA pudotti atomipommit Hiroshima ja Nagasakiin. Ydinaseella uhkaaminen ei ole poliittinen eikä sotilaallinen väline, eikä sitä saa koskaan ollakaan. Mutta kaksi vuosikymmentä kylmän sodan päättymisen jälkeen maapallo on edelleen, maapallolla on edelleenkin tuhansia tällaisia aseita. Ukrainan kansalaissota ei saa, olla, ei saa uhata tätä sopimusta pelkin päinvastoin. Meidän täytyy keskustella, että mikä on EU-rooli ja mikä se voi olla ja mikä se haluaa olla onhan kiistatonta, että on kovan linjan, on molemmilla puolella haukkoja ja viime viikonloppuna viisi ydinvaltaa, Kiina, Iso-Britannia, Venäjä, USA ja Ranska, ja antoivat yhteisen julkilausuman, joka esitti halun ydinaseriisuntaan, vahvistivat halun ydinaseriisunnan suuntaan. Mutta tässä parlamentissa ei kovinkaan suunta kiinnostusta tunnu ollut tähän olemaan, eikä lehdistökään sitä raportoi, vaikkakin juuri tällaiset konferenssit erityisesti aina aikoina voisivat luoda lisää luottamusta ja voisi lujittaa kaikkia osapuol- kaikkien osapuolten rauhan tahtoa se, mitä tämä maailma tarvitsee, on se, että me tarvitsemme enemmän järjen ääntä ja liennytyksen politiikkaa. Ydinaseet uhkaavat kuitenkin kaikkien henkeä. Grazie. Kiitos. Edustaja Fevajos, kaksi minuuttia vihreiden puolesta. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Minä olen iloinen, kun sain kuulla, että komission sen on sitoutunut näihin kysymyksiin. Olin ymmärtäväni, että komission jäsen haluaa harjoittaa laajaa yhteistyötä meidän kanssamme ja että saataisiin päätöslauselmakin. Ja kuten Zabine Löysing totesi, ilmeisesti päätöslauselma ei tule parlamentilta tällä kertaa toisin kuin aiemmin tarkistuskonferenssissa. Ja siksi minä kehottaisin kollegoja toimimaan sen puolesta, että me olisimme yhteisen päätöslauselman takana. Ne ryhmät, jotka eivät ole aikaisemmin kuten herra Gaaler totesi, meillä on aika laaja yhteisymmärrys, mutta miksi me pelkäämme ilmaista sitä yhteisymmärrystä ja antaa tukea komission jäsenelle, kuten haluamme antaa hänelle tässä tärkeässä työssä. Me Olemme sitä mieltä, että ydinsulkusopimus on äärimmäisen tärkeä kysymys, on erittäin tärkeää, ettei sitä vesitetä. Meillä oli kuuleminenkin tästä viikko sitten valiokunnassa, ja minä ymmärsin asian niin, että kovin hyviä edellytyksiä ei ole saada tiukennuksia sopimukseen. Paremminkin näyttää siltä, että kumppanit sopimuksessa tulevat konferenssissa toteamaan, että 2010 hyväksytty toimintasuunnitelma ei ole edes pystytty täytäntöön panemaan. Se koskee myös muita toimintasuunnitelmia, jotka on hyväksytty aiemmin. Eli me ja jäsenvaltiot emme halua tietenkään purkaa sopimusta, siksi nyt on kyse tärkeistä ajoista. Yhtä lailla kuin turvallisuus, ympäristö on idässä ja etelässä tämä on tietysti muuttunut. Niin ikään myös riski sille, että aseita ehkä käytetään. Meidän täytyy jatkaa työtä, muuten vaarana on, että tulee ydinase anarkiaa ja yhä epävakaammassa maailmassa. Siksi minä kehottaisin, että komission jäsen tekee kaikkensa, jotta saadaan aikaan selkeä kanta tarkistuskonferenssissa. On tärkeää, että meillä on selkeä ääni aserisunnassa. Olisi hyvä kuulla, miten komission jäsen näkee edellytykset sillä, että saadaan tiukennuksia sopimukseen sen sijaan, että sitä vesitetään. Kiitos. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi EFDDn puolesta herra Hukem. Minuutti. Kiitoksia puhemies. Ydinsulkusopimuksen allekirjoittamisesta lähtien paljon työtä on tehty, jotta allekirjoittajamaat lopulta tuhoaisivat ydinarsenaalit myöskin yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kylmän sodan loppu ei päättänyt ydinaseiden aiheuttamaa uhkaa ja monella tavalla niiden leviämisen uhka jopa terroristien käsiin on pahempi kuin ennen. Hiljattaiset tapahtumat Itä-Euroopassa ja Lähi-idässä ovat osoittaneet, kuinka nopeasti turvallisuus voi sortua. Epäilemättä fanaatikkoja täällä parlamentissa on sellaisia, jotka haluaisivat eh, keskittää turvallisuuden ja puolustuksen, mutta maassa, jossa elämme, on äärimmäisen tärkeää brittien turvallisuudelle, että ydinriisunnan ja ydinaseiden ähm, leviämisen politiikka pysyy turvallisesti kansallisissa käsissä. Kiitoksia. Frunzulica, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. rova korkea edustaja. Ensinnäkin hyvä, tämän omenan hyvä puoli, että valvonta osoittaa, että että on, meillä on korkean tason kunnianhimot edessä tämän konferenssin osalta. On yksi tärkeä äskettäinen elementti, joka antaa meille mahdollisuudet palauttaa luottamukset ja mahdollisuuden rajoittaa ydintoimintaa, koska uuden, esimerkiksi Iranin uuden hallituksen valinnan jälkeen tässä on keskeitä asioita, Uskonkin, että meidän pitäisi saada aikaan Iranin kanssa sopimus, joka mahdollistaa yhteiset, yhteisen toimintaohjelman, jolle, jossa voitaisiin käyttää ydinsulkusopimuselementtejä ja odottaa tällaisen sopimusta, joka sitten saataisiin, joka saataisiin kansainvälisten normien tasolla. Tämä on minun näkemykseni, joka on tämä mielestäni tär, tärkeää. Me tarvitsemme läpinäkyvyyttä ja tämä olisi olla osa Euroopan turvallisuusstrategiasta. Omenan huono puoli. Muistuttaisin korkea edustaja Budapestin muistiosta, joka mainittiin täältä vuonna 1994, <clears throat> joka johti siihen, että Ukraina luopui ydinaseistaan turvallisuustakeita vastaan. Tämä vaarantaa ydinsulkuprosessin eteenpäin etenemisen niin kuin me nähdään nyt Ukrainan kohdalla tilanne. Ja kiitän teitä teidän kärsivällisyydestänne ja yhteistyöstänne. Grazie, onorevole. Kiitoksia, edustaja Jurek. Minuutti. E, <clears throat> tak jak musimy przeciwdziałać rozpowszechnianiu broni jądrowej. Paljon kiitoksia puhemies. Meidän täytyy taistella ydinaseiden leviämistä vastaan mutta myöskin pyrkiä taistelemaan niitä maita vastaan, jotka uhkaavat ydinaseiden käyttämisellä, sillä usein ydinaseet ovat väline politiikassa, terroripolitiikassa. Esimerkiksi Venäjä harjoittaa sotilaallista ajattelua, joka sanoo, että maa voi käyttää toista maata vastaan sodan tilanteessa ydinaseita. Korkea edustaja, odotankin teiltä sitä, että vahvasti kritisoisitte tällaista kantaa, sillä vaan Venäjän kanta on se, että se uhkaa käyttää Euroopan unionin jäsenmaitakin vastaan ydinaseita. Me tarvitsemme selkeän julkilausuman siitä, että Venäjän kaltainen maa ei käytä ydinaseita, ei ydinasevaltaa vastaan. Tällainen se hienoa ja rohkaisen teitä ja vetoan teihin, että pyrkisitte tällaisen aloitteen toteuttamaan tulevassa konferenssissa. Kastallo minuutti. Kiitos puhemies. NPT ja CCVT lyhenteitä, joita juurikaan tunnetta miljoonien parissa. Lyhenteitä, jotka eivät osoita kuinka paljon tässä on kyse kansainvälisistä suhteista. Ja todellakin siellä on hyviä aikomuksia sopimuksissa mutta useimmissa tapauksissa nämä eivät kuitenkaan toteudu näiden maiden osalta. Ja tässä käänny ennen kaikkea viiden maan puoleen turvaneuvosto, jolla on veto Intia, Pakistan, Pohjois-Korea ja Israel. Yksikään näistä ei ole ollut mukana näissä pyrkimyksissä. Tätä ei ole juurikaan perusteltavissa. Me tiedämme, mitä 2013 Oslossa tehtiin tai 2014 Viinissä. Meidän pyrkimyksen ydinase riisunnassa on monenkeskistä, kuten korkeudustaja totesi. Sen on oltava yhteinen ja kattava jäsenvaltioissa ja muissa valtioissa, joissa näitä arsenaaleja on, näin aikoina varsinkin, kun tiedämme varsin hyvin, minkälaista poliittista vastaanasettelua on Ukrainan kohdalla. Meidän täytyy kuitenkin käyttää oikeudellisesti sitovaa välineettä. ja siksi olen kiitollinen siitä mahdollisuudesta, että meillä tulisi päätöslauselma. Ja lopuksi vielä näistä CCTVstä ja ydinaseista. Täytyy muistaa, mitä Marshall-sopimuksen aikana tehtiin, mitä se merkitsee ja miten tärkeää on, että saadaan täydellinen kielto myös näille kokeille. Ja, ja me emme voi tukea tässä Yhdysvaltain pyrkimyksiä. Kiitoksia edustaja Kufut. Minuutti. Thank you so much, um... Kiitoksia varapuheenjohtaja tästä hyvin vahvasta lausunnosta. Ydinaseen riisunta ei ole enää kuulu enää pääotsikoista, pääotsikoihin. Monet minun sukupolveni edustajat näkevät tämän menneisyyden ongelmana. Se on muistikuva kylmästä sodasta, joka on jo kauan sitten mennyt. Mutta tämä on taas vuosikymmenen. Totta kai tilanne on syntynyt Ukrainan myötä, jossa Venäjä, jossa käytetään venäläisiä, venäläisiä aseita. Itä ja länsi ovat jälleen ajautuneet jäiseen konfliktiin. Euroopan unionin täytyy painaa tämän konfliktin jäädyttämisen puolesta ja ydinsulku, ydinsulun puolesta. Täällä halutaan luoda uutta luottamusta ja meidän tarvitsemme uusia tarkastuksia, että että näitä sopimuksia kunnioitetaan. EUn täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta voitaisiin mahdollistaa se, että ydinsulkasopimuksen kehys ei synnytä uutta konfliktia. mitä haluaisin, että Euroopan unionin nimissä sanotaan, että nykyiset jännitteet Venäjän kanssa ja lännen kanssa, ne täytyy saada ne, ne täytyy saada pois ja meidän täytyy pitää kiinni tehdyistä sopimuksista. Kiitoksia edustaja Valtsitis. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puhemies. Hyvä korkea edustaja. Kysymys ydinaseista on hyvin monimutkainen aihe. Ydinsulkusopimuksen tarkastuskonferenssin suhteen tilanne on selkeästi sellainen, että ei helppoa ratkaisua ole. Iranin kanssa käytävät neuvottelut eivät tule olemaan helppoa ja Pohjois-Korea on hyvin vaikea, ennakoitava. Ja tällä hetkellä toinen vaihe alkaa. Viittaan tällä Ukrainan kriisiin ja Venäjän toimintaan. Ydinsulkusopimus luotiin kylmän sodan aikana ja teki mahdolliseksi säilyttää tasapaino maailmassa. Meidän täytyy toivoa, että tällä hetkellä ponnistuksemme, jotka tähtävät tasapainon säilyttämiseen, myöskin tuottavat hedelmää. Kiitos. Edustaja Beni Feiminot. Puhemies, hyvät kollegat, hyvä korkea edustaja, kun ajatellaan, että järjestö on vahinko, että parlamentti ei tällä kerralla halua päätöslauselmaa. Se on vakiintunut käytäntö ollut aikaisemmin. 2005 ja 2010 hyväksytypäätöslauselmat. Siksi me luovumme äänemme esille tuomisesta, kun ajatellaan, mitä nyt neuvotteluja käydään myös Venäjän kanssa Ukrainan tiimoilta, tai että voitaisiin myös Iranin kohdassa tuloksia ja korkea edustaja varma olisi saanut näin parempaa muodollista tukea parlamentista päätöslauselman myötä. Tällä kertaa sen sijaan ei ole kyse pelkästään pitkästä aikavälistä, eikä ole kyse sinällään perusteista. Ydinsulkusopimus on yksi tärkeimpiä kysymyksiä ulkosuhteissamme. Se on loistava tilaisuus, johon ei ole kuitenkaan tartottu. Sen on jatkuttava, kuitenkin ei voida ajatella, että muuten päästäisiin tilanteesta eteenpäin. Ennen kaikkea ajatellaan humanitaarisia hankkeita aseriisunnan osalta Viinissä viime joulukuussa. Ja siellä oli 44 maata mukana ja siinä on hyvä jatkaa. Ehkä se on yksi vaihtoehto myös, että voitaisiin jatkaa PT parissa. Kiitoksia herra Fei. Täällä on seuraavaksi keskusteluilla puhujalista Word Minuutti. Kyllä, teillä on mahdollisuus nyt. You said Mr. Ward. Anteeksi, luulitte, että sanotte herra Ward, kyseessä on Row Ward. Teen läheisesti kansalaisyhteiskunnan kanssa yhteistyötä ja siksi haluaisin vedota sen puolesta, että näiden järjestöjen kasvot huolettaisiin huomioon korkealla tasolla, ei ydinasevalloissa liittyen ihmishenkiin kohdistuvaan uhkaan ja koko planeetan selviämiseen ko- koskevaan uhkaan. Yli 160 jäsentä oli läsnä Viinin konferenssissa. Siellä keskusteltiin ydinaseiden humanitaarisista seurauksista. Tätä seurasi yhtä suuri kansalaisyhteiskuntafoorumi. Nämä järjestöt ja henkilöt, joita järjestöt yhdistävät edustavat, tulee ottaa huomioon, kun keskustelemme ydinaseiden leviämisen estämisestä ja niiden mahdollisesta kiellosta. Kiitos myös ajan noudattamisesti. Jakovic, minuutti. Pridružujem se onim kolegicama i kollegama. Kiitoksia. Olen samaa mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka tänään koko ajan ovat puhuneet siitä, että me tarvitsisimme päätösalaisemman asiasta. Minusta Euroopan parlamentin tässä asiassa, Euroopan parlamentti on osoittanut, että me olemme yhtä yksimielisiä ja me näemme, olemme tietoisia ydinaseiden vaarasta, ei pelkästään siitä syystä, että me uskomme, että eräät maat saattavat käyttää tätä ja siihen on kysymys siitä, että me, tässä on kysymys koko maailman tulevaisuudesta. Siksi painottaa sitä, että me tarvitsemme päätöslauselmaa. Semminkin kun olen kuullut nämä periaatteet, josta Mogherini puhui, on kysymys äh, äh, ydinturvallisuudesta, sen takaamisesta. Meidän täytyy ainakin yksi asia selvittää, nimittäin meidän pitää saada ydinasekielto, kielto, ydinaseiden testikielto. Herra Ferreira, minuutti. Obrigado, senhor presidente. O desarmamento nuclear... Kiitos, puhemies. Ydinaseen riisunta kansainvälisellä tasolla on elintärkeää. On välttämätöntä vahvistaa ydinsulkusopimusta, joka on kaikkien jäsenvaltioiden ratifioima. Nykyisissä kansalaisissa, kansallisissa yhteyksissä on useita vaaroja. Jos me noudatamme sopimuksen henkeä ja kirjainta, niin meidän pitäisi pyrkiä pääsemään ero siitä, mitä nyt tapahtunut, tapahtumassa Yhdysvaltain Naton osalta, joilla on selvä ylivalta perinteisissäkin aseissa, puhumattakaan ydinaseista. Entäpä sitten, mitä tapahtuu Euroopassa tai Aasiassa? Tavalla on kyse vapaasta alueesta myös Lähi-idässä. Me tiedämme, mikä on Yhdysvaltain retoriikka näiltä osin ja mitä Obama puhuu. Näitä kahta kriteereitä käytetään ja sopimusta välineellistetään. Se on tekijä, jolla vain tulkitaan omalla, omasta näkökulmasta sisältöä. Entäpä sitten Iran, jolla on oma ydinaseensa, eikä ole edes sopimusta allekirjoittanut, ja kuitenkin se jää rankaisematta. En, toivottavasti tässä jotain hyvää saadaan aikaan, kun on totetakin valitettavaa, että SD-ryhmä ja kansanpuolue eivät ole tarttuneet tilaisuuteen hyväksyä päätöslausunnon parlamentti. Näin päätyy tämä keskustelu. Lopuksi puheenvuoron saa, ei anteeksi, Korrao, minuutti viimeisenä. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Kuvittelin, että unohditte minut kokonaan jo. No, kyse on siis nimenomaan ydinsulkusopimuksesta ja tarkistuskonferenssista ydinaseiden osalta siis. Siis New Yorkissa järjestetään nyt huhti toukokuussa. Aina vaan 70 vuotta myöhemminkin täytyy puhua ydinaseista, se on valitettavaa. Eli vielä pidetään sitä ikään kuin tärkeänä asiana, jota ilman ei pärjää vaikka pitää paikkansa moni länsivalta toimii toisiin. Ikään kuin sillä voitaisiin puolustautua että turvallisuutta jotain taata. Ylipäätään voiko sen avulla mitään turvallisuutta taata? Nyt ollaan tultu varmaan sellaisen kohtaan, jossa ne voitaisiin hävittää kokonaan maan päältä. No vain uhka ihmiskunnalle, ei niitä, niistä ole mitään hyötyä. Niin en ymmärrä, miksi diplomaattisesti ole mitään valtaa meille. Pelkkiä puheita, jotka tuuli vie mennessään. Kiitokset tästä viidestä puheenvuorosta ja nyt viimeiseksi puhuu varapuheenjohtaja korkea edustaja Federica Mogherini, joka on hyvä. Grazie, presidente. Uh, I will uh, start... Kiitoksia puhemies. Aloittaisin huomiosta, jonka eräs viimeisimmistä puhujista teki. Tämä oli hyvin selvä asia, joka selventää kaiken. Meidän täytyy suojella ydinsulkusopimusta ja varmistaa se, että siitä tulee universaali sopimus, joka koskee kaikkia jäseniä ja joka toimeen pannaan täysin. Tämä on Euroopan unionin viesti ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssissa. Täällä mainittiin eräs asia, viitattiin erääseen asiaan, jota minä arvostan ja varmaan monet parlamentin jäsenetkin, vaikuttaa melkoisen selvältä suurelle osalle Euroopan kansalaisia, että tästä asiasta ei pitäisi edes keskustella. Silti uskon, että meillä on vielä pitkä tie edessämme. Luonnollisesti meillä on vielä paljon tekemistä ydinaseiden leviämisen estämisen suhteen ja neuvottelut Iranin ydinohjelman suhteen uskoakseni, kuten sanoin, vaikuttavat tähän konferenssiin itseensä jonkin verran ja uskon, että me saamme suurta edistystä aikaan ennen konferenssia. Voin vakuuttaa, että minä täytän oman henkilökohtaisen roolini mahdollisimman hyvin, jotta voisimme saattaa nämä neuvottelut myönteiseen lopputulokseen. Nyt on historiallinen mahdollisuus. Viitattiin aseriisuntaan, mutta myöskin mm, ydinaseiden leviämisen estämispilari on erittäin tärkeä, yhtä tärkeä kuin toinenkin pilari. Ja yksi mm, osanen uskottavuuden lisänä. Siksi meidän täytyy tehdä kaikkien kolmen pilarin kanssa töitä. Haluaisin myöskin korostaa erästä asiaa luonnollisesti. Päätöslausuman kysymys on täysin teidän päätettävissänne, ei minun, mutta otan tämän keskustelun rohkaisena merkkinä ja arvostan suuresti tätä yhteyttä, sitä, että yhteys valiokuntiin on avoin, kun valmistelemme konferenssia. Ensinnäkin siksi, että Euroopan parlamentti saa käyttää ääntään ja myöskin siksi, että mielestäni on tärkeää säilyttää kanava auki myöskin kansalaisjärjestöihin ja kansallisiin parlamentteihin näissä kysymyksissä. Olen todellakin sitä mieltä, että tämä on yksi asia, joka vaikuttaa turvallisuuteemme, kansalaisten turvallisuuteen hyvin suuresti. Välillä meillä on valheellinen tunne siitä, että ydinsulkusopimus on hyvän tahdon kysymys. jonkinlainen hyvän tahdon osoitus naivelta taholta ympäri maailmaa, mutta tämä liittyy hyvin läheisesti meidän turvallisuuteemme. Viimeinen asia, jonka haluaisin mainita, on hyvin yksinkertainen. Nimenomaan juuri siksi, että meillä on yhä enemmän ja enemmän jännitteitä ja turvauhkia että meidän täytyy tehdä töitä tämän asian parissa. Myöskin aseista riisunnan suhteen ne askeleet, joita viime vuosikymmenellä on otettu, tai myöskin viime vuosina eräät mainitsivat Obaman puheen. Tämä oli hyvin tärkeää, ja mielestäni meidän ei pitäisi antaa näiden kasvavien jännitteiden ympäri maailman ja myöskin Euroopassa viedä huomiotamme pois todellisesta aiheesta NPT-ydin sulkusopimuksesta. Tämä vaikuttaa turvallisuuteemme. Meidän täytyy lisätä turvallisuuttamme. Haluan siis vakuuttaa teille, että olen henkilökohtaisesti sitoutunut tähän työhön eteen kaiken mahdollisen, jotta Euroopan unionin ääni on yhtenäinen ja myöskin vahva New Yorkin konferenssissa. Kiitoksia. Grazie. Kiitos. Rova Mogherini, kiitos myös tästä pitkästä maratonista, jossa tänään olitte mukana iltapäivällä. Keskusteluja oli hyvin kohteliaita. Totta kai ikäviäkin sanoja kuultiin. Me osoitamme myötäntöä teille, mutta puhemies kyllä arvostaa kovasti teidän panostanne. Kiitos.